Uh, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, haluan muutamalla sanalla esitellä meidän allekirjoittamisemme. Me allekirjoitamme rahoitusalon valvontapaketin. Tämä tapahtuu muutaman minuutin kuluttua. Tämä paketti muodostaa rahoitusalan valvontatoimet. Ne on hyväksytty normaalin lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Tänään me allekirjoitamme Euroopan systeemiriskilautakunnan se on vastuussa valvontajärjestelmästä unionin sisällä ja vaikuttaa myös sisämarkkinoiden sujuvaan toimintaan. Toisekseen me luomme myös kolme muuta eurooppalaista valvontaviranomaista, jotka turvaavat julkisen edun. Ne valvovat pankkeja, arvopapereita ja markkinoita ja vakuutuksia sekä työeläkkeitä. Ja vielä viimeiseksi on kyseessä direktiivi, joka muuttaa 11 yhteensä 11 direktiiviä, jotta niistä saadaan Euroopan talousvalvontajärjestelmän ja Lissabonin sopimuksen mukaisia. Melkoinen ponnistus siis on vaadittu. Ja tämä on tapahtunut erittäin suurella hyvällä yhteistyöllä Euroopan yhteisön toimielinten kesken. Tämä kaikki tapahtui hyvin nopeasti ja hyvin tehokkaasti. Ja haluaisin todeta, että seuraavat puheenjohtajakaudet Espanja, Belgia ovat olleet kaikki hyvin aktiivisia. Kiitoksia yhteistyöstä. Komissio on ollut aktiivinen, yhteistyö on ollut tiivistä. Myös Euroopan parlamentin jäsenille, kollegoilleni on suuri ilo saada toimia näin. Komissio on ollut niin aktiivinen kaiken aikaa kaikissa valmistelukokouksissa ja kaikissa neuvotteluissamme, joten suuret kiitokset panoksestanne kollegani tukevat tätä myös, mutta tämä ei suinkaan vielä tarkoita, että työmme on päätöksessä. Tämän taloushallintopaketin myötä, josta me tällä hetkellä keskustelemme, esillä on myös hyvin tärkeitä kysymyksiä tiedämme, että tämä on meidän lainsäädäntökäsittelyssämme ja toivottavasti saamme hoidettua sen mahdollisimman nopeasti. Mitä voin vielä sanoa tähän lopuksi? Kaikki nämä paketit, joita allekirjoitamme tänään, käynnistävät Euroopan unionissa sen, että saamme ne aktiivisesti voimaan ensimmäisestä tammikuuta 2011. Se on hyvä asia, se on tärkeä tieto meille kaikille kaikille meille ja markkinoille ja kansalaisille, koska me haluamme tietysti saada tämän kansalaistemme eduksi. Ehkä voimme nyt yhdessä allekirjoittaa tämän.